aiheena on komission varapuheenjohtajan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma Venezuelan tilanteesta. Pyydän nyt sitten komissiota. Mr. President, honorable members. Puhemies, arvon jäsenet. Uutiset Venezuelasta ovat edelleenkin merkittävä huolen aihe. Olemme huolestuneita levottomuudesta ja pahaista väkivaltaisuuksista, joita on esiintynyt viime viikkoina Venezuelassa. Virallisten lähteiden mukaan vähintäänkin 13 ihmistä on saanut surmansa ja satoja on loukkaantunut. Korkea edustaja, varapuheenjohtaja Kathy Ashton, on antanut jo kaksi lausumaa, joissa hän on puhunut hyvin selkein sanakäänteen. Hän on tuonut tuominut kaiken tyyppisen väkivallan ja suvaitsemattomuuden puolin ja toisin. Tiedän, että Amerikan ihmisoikeuskomitea on myöskin viitannut siihen, että valtion turvallisuusviranomaiset ovat käyttäneet kohtuutonta väkivaltaa. YK on ihmisoikeuksien korkea edustaja on myöskin raportoinut hyökkäyksistä, joita on tehty aseisten joukkojen toimesta tavallisia ihmisiä vastaan. Väkivaltaisuudet täytyy lopettaa heti. Viranomaisten tehtävänä on pitää yllä yleistä järjestystä. Nikola Banduro on todennut, että hänen hallituksensa ei siedä väkivaltaa hänen kannattajiltaan, eikä myöskään turvallisuusviranomaisten väkivaltaa. Toivottavasti hän nyt muuttaa sanansa myös teoiksi. Poliittinen suvetsemattomuus, jatkuvat lausumat, joissa kritisoidaan yhtä taikka toista osapuolta, vain ja ainoastaan lisäävät jännitteitä ja poliittista vastakkainasettelua ja jakaa yhteiskuntaa vielä syvemmin. EUn, Latinalaisen Amerikan ja Karibian yhteinen alueen kumppanuus Latinalaisen Amerikan ja Karibian maiden kautta EU pystyy osallistumaan keskusteluihin. 2012 Santiagon huippukokouksessa EU, Venezuela ja kaikki muut alueen maata uudistivat sitoumuksensa siihen, että yksipuolisesti kunnioitetaan ihmisoikeuksia, jotka ovat jakamattomia. Olemme huolissamme niistä jännitteistä, joita on esiintynyt opiskelijoiden ja poliittisten johtajien välillä mukaan luettuna Leonardo Lopez, joka on sosiaalidemokraattisen puolueen edustaja. Kansainväliset kansallisjärjestöt ovat todenneet, että he eivät ole nähneet mitään näyttöä siitä, että hänen kohdistuneet syytökset olisivat millään tavalla perusteltuja. YK on ihmisoikeuksien korkea edustaja on vedannut viranomaisiin, jotta ne varmistaisivat sen, että syytökset, joita on esitetty, pidätetty ja kohtaan tutkittaisiin ja pohdittaisiin, ovatko heidän pidätyksensä laillisia ja mikäli eivät ole, heidän pitää vapauttaa. EU on kokonaisuudessaan peräänkuluttanut rauhanomaista oikeutta osoittaa mieltään ja ilmaistaan näkemyksensä, kokoontumisvapausta, yhdistymisvapausta ja muita vapauksia. Ne ovat erittäin tärkeitä. Mielenosoitukset Venezuelassa alkoivat kaksi viikkoa sitten silloin, kun opiskelijat pahoittelivat sitä, että yliopistossa turvallisuustaso oli huono ja ihmiset elivät hyvin epävarmoissa olosuhteissa. Korkea inflaatio ja perushyödykkeiden puute olivat myöskin mielenosoittajien mielessä. Karakasin kaduille on tullut muitakin ihmisiä osoittamaan mieltään. Ketään ei pidä estää pitämästä yllä sananvapauttaan, kokoontumisvapauttaan ja niin poispäin. Viestimien täytyy myöskin voida harjoittaa ammattiaan vapaasti. Kansaisjärjestöt ovat raportoineet, että sattumanvaraisesta sensuurista. Internetyritys Twitter on ilmoittanut, että Venezuelassa esimerkiksi kuvamateriaalia on sensuroitu. Ulkomaisia radiokanavia on estetty toimimasta. Kansalaisten ja poliitikkojen täytyy voida ilmaista näkemyksensä vapaasti myös mediassa. Venezuelalla on edessään suuria haasteita ja tarullisia vaikeuksia. 56 prosentin virallinen inflaatioprosentti Valtava rikollisuus ja turvattomuus valitsevat. Venezuelan täytyy itse hoitaa asiansa kuntoon. Kaikin kattava vuoropuhelu, jolla pyritään ratkaisemaan ongelmatta, täytyy nyt aloittaa opposition kanssa. Kun presidentti Nicola Maduro viime vuonna otti tehtävän haltuunsa, hän avajaispuheessaan totesi, että hän haluaa hallita koko Venezuelaa, olla kaikkien venezuelisten presidentti. Hän sanoi, että hän haluaa luoda kaikki mukaan tottavan yhteiskunnan. Maduro totesi, että miltei puolet äänestäjistä oli äänestänyt opposition ehdokasta. Tämän hän tunnusti. Ja että näidenkin äänestäjän täytyy saada äänensä kuuluviin julkisessa keskustelussa. Kaikilla venezuelalaisilla on oikeus päättää siitä, kuinka heidän maataan johdetaan. Vetoamme nyt hallitukseen, että se ojentaisi kätensä kaikille yhteiskunnan osapuolille, jotta moninaisuus, moniarvoisuus myöskin julkisessa mielipiteessä varmistuisi. Kiitokset komission jäsenelle ja nyt sitten antaisin <coughs> puheenvuoron edustaja Salafrankalle. Eilen keskustelimme dramaattisista tapahtumista Ukrainassa tästä samasta salista ja Ukrainalla on hyvin monia ystäviä tässä salissa, mutta nyt puhumme Venezuelasta. Väkivallan kierre on ollut äärimmäisen huolestuttava. Se on nyt kiristynyt viime aikoina monen vuoden jälkeen tiedämme, että 20 000 ihmistä on menettänyt kaiken kaikkiaan henkensä valtava inflaatio, 56 prosenttia tällä hetkellä ennusteiden mukaan tänä vuonna jopa 100 prosenttia. Ja kuitenkin kyse on, on yhdestä maailman rikkaimmasta maista, mitä sen energiavarantoihin tulee. Ihmisoikeudet maassa ovat kiinnittäneet usean otteeseen Euroopan parlamentin huomiota nuoria opiskelijoita on murhattu kaduilla. Muistamme dramaattiset kuvat Genesis Carmonan kuolemasta. Oppositiojohtajia on pidätetty, oppositiojohtajia, kuten Maria Corina Machado, Mario Rosales on parlamentissa pahoinpidelty. Me olemme todella nähneet, miten monet sanomalehdet eivät voi toimia. Lehdistövapaus ei siis toteudu. Samoin Karakasin televisio tai kolumbialainen ONT 24 tuntia kanava, joka ei sekään enää saanut jatkaa toimintaansa. Mario Vargas Jossa, Nobelin kirjallisuuden palkinnon saaja, on todennut, että maa on saatava jälleen jaloilleen myös Oscar Arias naapurimaan presidentti on todennut samaa. Me olemme puhuneet eh, täällä eilen Ukrainan kansan rohkeudesta taistella oikeuksiensa puolesta. Ja keskiviikkona eh, kuulimme, että tarvitaan rohkeutta, tarvitaan eh, rohkeutta ajatella ja myös ilmaista ajatuksiaan. Ja nuoret opiskelijat, jotka Venezuelassa nyt ovat lähteneet kaduille eh, pyytämään parempaa Venezuela, samoin oppositiojohtajat ja lehdistön edustajat, jotka tätä pyytävät, eh, osoittavat nyt juuri tällaista rohkeutta, jota olemme peräänkuuluttaneet. Vuoropuhelu ilman vihaa sydämessä on ainoa tie eteenpäin. Kiitos puhemies. Thank you very much, Mr. Salafranca. And just now I would like... Kiitos edustaja Salafranca ja nyt sitten edustaja Garcia. Sí, eh, gracias, señor presidente. Kiitoksia, puhemies. Niin kuin täällä aiemmat puhujat ovat todenneet, Venezuela tällä hetkellä elää epävarmuuden, väkivallan, aikoja ja viimeisten 15 vuoden aikana tilanne on pahentunut jatkuvasti ja kun ajatellaan sitä, että nyt on luovuttu kaikista demokratian periaatteista ja todella hallituksen joukot ovat todella huolestuttavalla tavalla lähteneet väkivallan tielle ihmisiä, kuolee, heitä loukkaantuu ja heitä vangitaan. Euroopan parlamentti ei voi olla välinpitämätön, kun kansa rauhanomaisesti vain toivoo parempaa tulevaisuutta maalleen. Ja kyseessä on vauras valtio, jolla on öljyä, ja jolla on luonnon varoja. Ja kansalaiset nyt pyytävät, että valtiovalta pitäisi huolta heistä ja heidän tulevaisuudestaan. Perheet, jotka pyytävät ja toivovat, että muistamme heidän rakkaitaan joskus ehkä ajattelevat, että Euroopan parlamentti on kovin kaukana eikä se voi ryhtyä toimiin, jotka hyödyttäisivät näitä ihmisiä. Mutta kun heillä ei ole muuta mahdollisuutta toimia kuin vedota demokraattisiin tahoihin kaikkialla maailmassa. Venezuela on esimerkiksi 30 000 kuubalaista jotka tällä hetkellä pyrkivät epävakauttamaan maata. Ja Venezuelalla, kyllä minä lopettelen tässä kohta puhemies, niin meidän täytyy tehdä nyt kaikkemme, jotta Venezuelan tilanne ratkaistaan rauhanomaisesti ja vakaalla pohjalla. Uh, Kiitos. Pyytäisin, että puhujat pidättäytyvät puheajassansa. Seuraavaksi edustaja Weber, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Se syy, miksi Venezuelan äh, on käynnistynyt äh, suurin mielestys on yksinkertaisesti vapauden äh, menetys ja hallituksen täysi mielenkiinnon puute suojella kansalaisiaan. Sen sijaan, että otettaisiin huomioon kansalaisten tarpeet, niin hallitus päättikin iskeä takaisin. Ja tämä on johtanut siihen, että 13 ihmistä on kuollut, yli 70 on loukkaantunut ja satoja on pidätetty. Alle todellakin tuomitsee tämän väkivallan, joka on johtanut niin moneen kuolemaan ja niin paljon tuskaan. Samanaikaisesti olemme huolissamme hallituksen strategiasta hyötyä nykyisestä tilanteesta ja lähettää opposition edustajat vankilaan yhdessä opiskelijoiden, toimittajien ja kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa. Nyt on hallituksen aika kantaa vastuu omista valtavista virheistään ja toimia oikealla tavalla, koska ihmiset ovat kaduilla sen vuoksi, että järjestelmä ei enää toimi. Me kehotamme sekä hallitusta että oppositiota ryhtymään rauhanomaiseen vuoropuheluun ja löytämään rauhanomaisen ratkaisun kansan nimissä. Samanaikaisesti minä olen myös huolissani niistä raporteista, joita olemme saaneet lehdistön ja eh, netin eh, sensuroinnista. Yli 60 median toimittaja ovat joutuneet joko poliisien, kansallisvartion tai muiden toimien kohteeksi. Hallituksen velvoite on lopettaa tällaiset käytänteet ja tutkia asioita ja antaa niistä rangaistuksia. Vetoan Maduron ja Venetsian hallitukseen, että se varmistaisi vapaan lehdistön ja toimivan opposition, koska nämä ovat välttämättömiä maalle, joka haluaa, että sitä kutsutaan demokraattiseksi. Kiitokset ja seuraavaksi edustaja Tavares puolitoista minuuttia. Obrigado, senhor presidente. Fazer... Kiitoksia, puhemies. Autoritaarista hallintoa, demagogiaa, kansan kiihottamista, kaik, mitään tällaista ei pidä suosia tai kannustaa tai hyväksyä. Kannattaa sen muistuttaisin kansanpuolta siitä, että Meksikon osalta se ei sanonut yhtään mitään. Kolumbissa tapahtui samasta silloin kansanpuolue ei sanonut yhtään mitään. Silloin kun kansanpuoletta edustava puolue on vallassa, silloin kukaan ei sano mitään, mutta sitten kun samasta tapahtuu Venezuelassa, niin yhtäkkiä sitten kansanpuolue tarttuukin asiaan ja saadaan tällainen päätöslausemaesitys. Kansanpuolue kuitenkin vasta vain tässä ajaa omaa etu, etuaan. Kun luen oman poliittisen vasemmiston tekemiä tarkistuksia, haluaisin todeta näiden yhteydessä, että Amerikan imperialismi on ollut tämän kaiken taustalla. Silloin kun oikeistohallitus on vallassa esimerkiksi Burmassa tai muualla, niin silloin kansanpuolue vaikenee. Tietystikin täytyy elämään poliittisen perheensä kanssa, ei siinä mitään, mutta meidän täytyy varmistaa, että Euroopan parlamentti omaksuu aina tiukan kannan silloin, kun ihmisoikeuksia loukataan. Meidän täytyy olla johdonmukainen ihmisoikeuskysymyksissä. Voisin muistuttaa teitä siitä, että esimerkiksi Unkarissa ja Bulgariassa on ollut vastaavia tilanteita. Täytyy varmistaa, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan kaikkialla ja myöskin Venezuelassa. Me täytyy varmistaa, että turvallisuus on taattu jokaisen venezuelaisen kohdalla. Heillä täytyy olla oikeus osoittaa mieltään ja myöskin rauhanomaisesti ilmaista kantansa kokoontumisvapaus täytyy varmistaa. Ja kaikkien puolueiden täytyy tulla mukaan tämän rauhan rakentamiseen. Ja Venezuelan kansalaisten täytyy myöskin voida elää paremmissa olosuhteissa. Köyhyydestä, köyhyydestä täytyy päästä erään, mutta rauh- täytyy olla rauhanomaisia. Kiitos, Kiitos puhemies. Minä en ole koskaan ollut äh, edes meidän Hugo Chavezin tai hänen suojattinsa äh, kannattaja Nicolas Maduron siis tässä tapauksessa, mutta nyt äh, tämä venezuela me ei liity mitenkään talouteen. Kyse on ihmisten perusoikeudesta protestoida omaa hallitustaan vastaan ilman, että heidän täytyy pelätä väkivaltaa. Samoin ilmaisunvapauden ja lehdistön vapauden on toteuduttava. Minä todella tuomitsen 13 murhaa, jotka hallituksen joukot tekivät ja äh, pahoittelen heidän kuolemansa todella kovasti. Kun ajatellaan, että Maduroa ehkäpä hänet demokraattisesti valittiin virkaansa, mutta nyt hänen demokraattinen uskottavuutensa on kyllä todella kärsinyt. Tilanne Venezuelassa on todella vaikea, murhaluvut ovat korkeat ja nyt hallitusta tukevat sotilaalliset joukot ovat ottaneet vallan käsiinsä ja oppositiojohtajat, äh, jotka ovat äh, perustaneet tai pystyttäneet muun muassa tiesulkuja, niin tämä tilanne on nyt äärimmäisen tulen arka ja herkkä. Ja nyt sitten Castron Kuuba on myös puuttunut asiaan ja oppositiojohtajat äh, pidätetyt toimittajat, opiskelijat on viipymättä vapautettava ja minä todella pyydän hallitusta nyt kuuntelemaan kansalaisyhteiskuntaa. Kaikki mediarajoitukset on poistettava ja meidän täytyy tietenkin auttaa maata sen todellisen aidon demokratian tiellä. Thank you very much. And next speaker. Kiitos. Sitten äh, Zuber. Kiitos. No, mehän olemme nähneet tämän filmin jo. Tässä on sama käsikirjoitus kuin 2012, jossa on jakauduttu erilaisiin joukkoihin, jossa toinen puoli saa rahoitusta USAlta. Me olemme nähneet paljon myös ihan oikeita dokumentteja, mielenkiintoisia sellaisia. Nyt puhutaan murhasta, sen vuoksi, että tässä on ammuttu samoilla aseilla. Ei tässä nyt tarvitse olla kovinkaan älykäs ymmärtääkseen, että on erittäin tärkeää Venezuelan hallitukselle saada tämä asia ratkaistua, mutta tässä on enemmän pelissä. Se, että on ryhdytty väkivaltaan, ei luonnollisesti koskaan ole sallittua. Mutta Usein tuntuu siltä, että tämä parlamentti sulkee silmänsä siltä, mitä muissa maissa tapahtuu. Venezuelan parlamentti pelaa mukana tätä peliä, mutta ei kuitenkaan halua oikeasta vallankaappausta. Seuraavaksi edustaja Odi. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Ensinnäkin teille, komission jäsen. Korkea lähetti teidät pitämään puheensa tänne. Tätä hieman ihmettelen. Venezuela on hieno, merkittävä kulttuuri ja historia. Se ei ansaitse nykytilannetta. Hallituksen, hallituksen myönteiset rikolliset joukot siellä, takaisetut joukot toimivat siellä ilman mahdollisuutta edessä. Siellä on ihmisiä tapettu, pistetty vankilaan, heitä on pahoinpidelty ja pistetty vankilaan ilman mitään kunnollista oikeudenkäyntiä. Venezuelan kansa vaatii vapautta ja sillä on oikeus teitä vaatia. Turvattomuus, taikka vapaus ilman turvallisuutta on anarkiaa ja järjestyksenpito ilman vapautta on diktatuuri. Latinalaisen Amerikan maata ovat perustaneet ihmisoikeuskomitean neuvotteluissa Mercosur-maiden kanssa. Myöskin Venezuela on mukana. EU-Brasilia huippukokouksessa ensi viikolla. Meidän täytyy oikeastaan myöskin sen kysymystä. Meidän täytyy varmistaa, että epävakaus ei tuossa maassa vain lisännyt ensisijastaankin. Madame Gomes, for... Kiitokset ja sitten eh, edustaja Gomes yksi minuutti. Kiitoksia. Väkivalta, joka kohdistuu Venezuelassa mielenosoittajiin on vaatinut jo 50 kuolon uhria. Tämän Madurokin eilen eh, myönsi. Sadat ihmiset ovat joutuneet vankilaan. Ei tällaista voi hyväksyä. Venezuelan kansa valittaa korkeaa inflaatiota, perustarvikkeiden puutetta, rankaisemattomuutta ja sitä, että kokoontumisvapaus sekä mielipiteen vapaus ja muita vapauksia poljetaan täällä mm, Venezuelan hallituksen tulisi toteuttaa laajamittainen vuoropuhelu koko yhteiskuntansa kanssa sen sijaan, että syyttää imperialistisia voimia. Nyt on vapautettava vangit, toteutettava lehdistönvapaus, vapaus ja käynnistettävä vuoropuhelu. Tämä on välttämätöntä rauhan nimissä, jos äh, Maduro on vakavissaan Venezuelan kansalaisten puolella. Edustaja Biilan ei ole paikalla, joten seuraavaksi äh, edustaja Huntis, yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies. Me tiedämme hyvin, mitä Venezuelassa on tapahtunut viime viikkoina – nyt ei ole kyse välttämättä median kautta saaduista kertomuksista, koska media joskus tiedottaa asioista tavalla, joka miellyttää pikemminkin hallitusta. Esimerkiksi Kreikasta on otettu hyvin paljon valokuvia ja nähty valokuvien perusteella, mitä se on tapahtunut. Ja Venezuelastakin on saatu erilaisia raportteja ja kertomuksia tilanteesta. kaikki se, mitä nyt on tehty ja nähty, osoittaa, kuinka yhteiskunnallisesti levoton tilanne maassa on. Meidän täytyy varmistaa, että ihmiset eivät joudu kärsimään. Esimerkiksi perheet, joilla on hyvin paljon lapsia, ovat erittäin vaikeassa tilanteessa. Yhteiskunta on jakautunut rikkaisiin köyhyyn. köyhiin. Solidarisuutta täytyy osoittaa kansaisia kohtaan silloin, kun ne pyrkivät vaatimaan oikeuksia. There is a blue card. Sininen kortti, hyväksyttekö te sinisen kortin? Selvä, olkaa hyvä. Possible. Eso no cierto. On aivan totta, että Karakasissa on paljon väkivaltaa ja että sen on aiheuttanut presidentti Maduro. Mr. Huntis, teidän vuoronne vastata. Mä νομίζω ότι έδωσα την απάντηση. Katson, että minähän vastasin jo. Siellä on väkivaltaa siinä maassa, josta te tulette, hyvä kollega. Teillä on omat kokemuksennekin te tiedätte, kuinka massa niin äh, on pyritty vaikuttamaan. Ihmisiä on kuollut ja teitä on ollut kaduilla, mutta onko kyllä tutkittu näitä kuolemantapauksia? Ja kysymys kuuluu, mistä väkivalta on peräisin? Mihin nyt maassa mennään ja kuinka väkivaltaan on reagoitu tai reagoidaan? Venezuela on demokraattinen maa, joka nyt on joutunut tällaisten hyökkäysten kohteeksi, vaikka se on kuitenkin ponnisteltu eteenpäin. Maalla on öljyä, öljy tulee käytetään hyväksi. Euroopan parlamentin täytyy tukea suverenia valtiota, joka pyrkii nyt löytämään tien eteenpäin, tien, josta kaikki eivät tietystikään pidä. Kiitokset. Äh, sitten Mato Andrave. Kiitos puhemies. Venezuelan kansa kärsii, mutta niin kärsii Kanariankin saarten kansa samalla, kun ystävät kärsivät. Ja toteaisin, että Carvalhon murha on aivan järkyttävä, mutta niin kaikkien muidenkin. Ja me täällä Euroopassa, myös Kanarian saarilla, hyvin huolestuneena seuraamme sitä, mitä Venezuelassa tapahtuu. Venezuelan kansalaiset haluavat vain rauhaa ja vapautta vailla väkivaltaa, vailla uhkaa. Ja heillä on tähän täysi oikeus. Samoin heillä on oikeus saada peruselintarvikkeita ja heillä on oikeus kulkea kaduillaan mm, ilman, että joutuvat pelkäämään väkivaltaa tai jopa vangitsemista. Hallituksen on taattava kaikki nämä perustuslailliset oikeudet kansalaisilleen ja rankaisemattomuus ei ole hyväksyttävää, vaikka se juuri nyt on maassa käynnissä. Ja me emme voi kääntää katsettamme pois Venezuelan kansa odottaa meidän tukeamme ja tämä tuki meidän on heille annettava. Thank you very much. Uh, ladies and gentlemen, we just now start the procedure. Ja nyt sitten uh, keskustelumme on puhujalistaa. Täällä on paljon puhuja, puheenvuoropyyntöjä, siksi pyydän teitä pitäytymään ajassa. Ensin uh, edustaja Kelam, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Haluaisin ilmaista sympatian ja tukeni niille ihmisille, jotka ovat menettäneet henkensä. Siellä on satoja loukkaantuneita vankilassa, kidutettuja. Minusta on tärkeää, että Venezuela ongelmia ei ohiteta Ukrainan vallankumouksen vuoksi. Molemmat ovat tärkeitä. Nämä massamielenosoitukset ovat olleet vakuuttava vastaus kasvavalle autoritäärisyydelle, korruptiolle, peruselintarvikkeiden puutteelle sekä mielipiteenvapauden rajoittamisella. Maduron hallituksen täytyy ottaa täysi vastuu näistä traagisista tapauksista ja välittömästi vapauttaa vangit ja vapauttaa median ja vapaa, puheenvuoro, vapaa sanan. Angulo. Ja seuraavaksi Angulo. Presidente, Kiitos puhemies. Aivan ensin haluan lähettää tervehdykseni tuonne yleisölehterille, jossa Venezuelan kansalaiset ovat seuraamassa tätä keskustelua. Meille on hyvin tuskallista seurata sitä, mitä tuossa merkittävässä maassa Venezuelassa tapahtuu. Venezuelan tilanne on äärimmäisen dramaattinen. Se on kansainvälinen hätätilanne. Chavezlainen Maduron hallinto toteuttaa kansanmurhaa maassaan. Ihmiset kärsivät nälkää. Heillä ei ole vapautta. Heillä ei ole ilmaisuvapautta. Oppositio ei saa toimia. Ja Lehdistönvapaus ei myöskään toteudu ja kaikkein vakavinta on se, että tuo niin kutsuttu bolivariaaninen hallinto, vallankumoushallinto murhaa omia kansalaisiaan. Ja Euroopan parlamentin on tuomittava Maduron hallinto tästä järkyttävästä tragediasta ja tukea Venezuelan kansaa, joka vain pyytää demokratiaa ja vapautta Venezuelalle. Thank you very much. Kiitos. Ja seuraavaksi arvoisa Kiitos, puhemies. Venezuelan tilanne on äärimmäisen vakava. Me tuomitsemme ja valittelemme kuolinuhreja Ja tässä kun ilmaisu- ja lehdistönvapautta vapautta rikotaan, niin kyseessä on täysin totalitaarinen järjestelmä. Nyt tarvitaan välittäjiä yrittäjiä. Tämä järkyttävä Väkivallan kierre on katkaistava. Tarvitaan vuoropuhelua hallinnon ja opposition välillä, jotta voidaan löytää rauhanomainen ratkaisu, demokraattinen perustulainen ratkaisu nykytilanteeseen. Euroopan unioni, unionin tulee myös tukea Venezuelaa äh, ottamaan jälleen käyttöön äh, Amerikan, äh, Etelä-Amerikan yhteistyöjärjestön toi, ehdottamat toimet. Sosiaalinen ja taloudellinen noidankehä on nyt katka- katkaistava. Me emme voi seurata tilannetta tekemättä mitään. The floor to... Kiitos. Ja sitten edustaja Zaborska. Kiitoksia puhemies. Komission jäsen. Tässä keskustelussa haluaisin kiinnittää teidän huomionne siihen, että Venezuelan presidentti Hugo Chavez väitti, että tie kohti parempaa maailmaa on sosialismi. Euroopan neuvoston puheenjohtaja ja komission puheenjohtaja Chavezin aikana halusivat tukea Venezuelan kehitystä. Tänä päivänä Venezuelassa tilanne on äärimmäisen huono sekä yhteiskunnallisesti että taloudellisesti katsottuna mielipiteen vapaus, kokoontumis- ja yhdistymisvapaus ja lehdistön vapaus ovat vapauksia, joita politaan jalkoihin. Emme voi nyt sulkea suutamme tästä asiasta. Ja sitten seuraava edustaja. Eh, gospodine predsjednie situacija u venezueli pokazuje ve jedno due vrijeme jaku eroziju on havaittu, kuinka perusteet on, ovat murentuneet maassa ja totalitaarinen ajattelu vain kasvanut. Poliittista vuoropuhelua ei ole syntynyt ja väkivaltaisuudet ovat lisääntyneet. Viimeaikaiset toimet täytyy tuomittaa. Oikeus- ja poliisilaitos ja niiden toiminta joka on kohdistunut oppositioon, on tuomittava. Meidän pitäisi nyt, tai nyt on verottu rauhankonferenssin perustamisen puolesta. Meidän täytyy varmistaa myöskin, että voimavaroja saataisiin rauhan rakentamiseen. Kansalaisten tilanne maassa on sillä, että kansalaisten itse täytyy voida vaatia rauhaa ja vakautta maahansa ilmaista näkemyksensä. Venezuelan kanssa, me olemme teidän kanssanne, Venezuelan kanssa. Me olemme teidän kanssanne. What a Edustaja Murphy. No minkälainen varsinainen spektaakkeli oikeisto on löytänyt ihmisoikeudet, jotka he unohtivat täysin Irakissa, Bahrainissa, Kolumbiassa. Ja nyt eh, he hierovat käsiään yhdessä vastapuolensa kanssa USAssa ja Venezuelassa ja toivovat, että Venezuelan hallitus kaatuu. Miksi? No siksi, että sen jälkeen kun Chavez astui valtaan, se on ollut varsinainen uhka ja ongelma uusliberaalisuudelle ja sille politiikalle, jota me harjoitamme täällä, koska julkiset ohjelmat ja, ja, ja tuki on parantanut työläisten ja ihmisten asemaa Venezuelassa ja tämä on inspiroinut ihmisiä ympäri maailman. No minulla on viesti teille kaikille. Ei, älkää tehkö et, et, teidän, älkää sekaantuko tähän. Tämä viimeisin tapahtuma on ollut nuorten ja työläisten mobilisoitumista. Ja ihmiset voivat äh, viedä eteenpäin tätä vallankumousprosessia ja estää se, että talouden avainosiot joutuvat yksityisten käsiin. Thank you. Mr. Murphy, will you accept blue card? Hyväksyttekö te sinisen kortin edustaja Tavaresilta? Herra Tavares. Yes, Paul. You know that we are on the same side. Paul, sinähän tiedät, että me olemme samalla puolella monissa asiassa. Mutta sinä puhuit tässä pyhiä sanoja, no pasaran, joka on poliittista sortoa vastaan. Uskotko sinä, että poliittinen sorto miltä puolta tahansa on hyväksyttävää? Sinust, eh, oletko samaa mieltä kuin minä, että politiikan pitää merkitä pluralismia kaikille? Thanks, Rui. Uh, Kiitoksia. En usko, että vasta vallankumoukselliset joukot voidaan nitistää. Nythän näin Venezuelassa ollaan tekemässä. Väkivalta, väkivalta tulee oikealta käsin Oikeisto on lähtenyt liikkeelle Venezuelassa ja Yhdysvaltainkin tuella, mikä tarkastellaan niiden ihmisten kokoonpanoa, jotka ovat mieltään osoittamassa silloin paljon rikkaita opiskelijoita myöskin. Tukahduttaminen ei ole ratkaisu, vaan pikemminkin vasta toi ihmisten liikkeelle saattaminen ja täten tilanteeseen vaikuttaminen. Tämä on yksi tapa vaikuttaa. Edustaja Kukan. Pane protesty vo venezuele dokazujú že režim postavený na autoritatívnych Venezuelan tilanne osoittaa, että autoritäärisellä hallituksella, autoritäärinen hallitus ei voi olla vallassa kauaa, joka sortaa kansalaisiaan ja rikkoo ihmisoikeuksia, on korruptoitunut, pidättää kansalaisiaan. Ei tämä ole maantie, joka, sellaisen maantien, joka ö, vaurastuisi. Venezuela muuttuu niiltä, siltä osin, että ihmiset eivät näe muuta vaihtoehtoa kuin lähteä kaduille. Uhrien määrä kasvaa ja on hyvin vaikea ylläpitää rauhaa maassa. Väkivallan, väkivallasta vastuulliset on saatava vastuuseen siitä ja Maduron eteenpäin viemä kehitys on käännettävä Venezuelassa, on löydettävä uudet keinot ja tiet, uudet demokraattiset vaalit, eikä mitään tällaisia kokeiluja. Sir Garcias Ramon. Garcias Ramon seuraavaksi. Gracias, president. Kiitos puhemies. Minua kyllä täällä nyt järkyttää demo, demagogia ja ihan väärät väitteet, joita tässä salissa olen tänään joutunut kuuntelemaan. Muutama vuosi sitten maassa järjestettiin presidentinvaalit, aluevaalit, paikallisvaalit ja nykyhallinto voitti demokraattisesti nämä kaikki vaalit. Ja nyt maata hallitsee Ähm, hallitsevat tahot, jotka demokraattisesti todella vallan saivat. Nyt tietyt tahot pyrkivät epätasapainottamaan maan tilannetta, epävakauttamaan sitä. Ne, jotka viime vaaleissa hävisivät, yrittävät nyt vaikeuttaa maan tilannetta ja rajoittaa vapauksia. Kyseessä on Hondurasin ja Paraguain kaltainen tilanne. Voi olla, että käy niin kuin Egyptissä, ähm, että joudutaan diktatuuriin. Tässä nyt äh, ei haluta käydä vuoropuhelua. Ja se, äh, että tässä ähm, syytellään nykyhallitusta, mutta esimerkiksi SELAC ja Mercosur ja muut paikalliset tahot eivät hallitusta syyttele, niin kuin Eurooppa panie przewodniczący. puhemies. Me kaikki esitämme täällä samoja kysymyksiä. Tuleeko Karakasista uusi Kiova? Se me täällä pohdimme kaikki. Liottomuudet ovat johtaneet veden vuoratukseen. Hallituksen joukot käyttävät aseita mielenosoittajia vastaan. Haluaisin ilmaista solidarisuuteni ja myötätuntoni mielenosoittajia kohtaan ja vetoaisin hallitukseen, jotta hallitus lopettaisi väkivallan, jota se kohdistaa omiin kansalaisiinsa. Vetoisin myöskin sen puolesta, että hallitus kunnioittaisi perusvapauksia ja oikeuksia, mukaan ottuna sananvapaus ja median vapaus. Hallituksen täytyy suojella kansalaisiaan. Tämä ei saa toteutua brutaaleina väkivaltaisiin keinoin. Rakentavaa vuoropuhelua täytyy kehittää hallituksen ja opposition välillä ja per- tyydyttää ihmisten perustarpeet. Ja edustaja Keli viimeinen. Olen erityisen kiinnostunut Venezuelasta, koska minulla on sattumoisin veli siellä. Hän on katolinen lähetyssaarnaaja ja on toiminut vuodesta 1979 lähtien Venezuelan köyhien keskuudessa. Voin kertoa, että he ovat mukavia rauhanomaisia ihmisiä, jotka ovat elää hyvinvoinnin valitessa monien vuosien ajan Chavezin kaudella olisi voitu ottamaan tilannetta parantaa, mutta silloinkin kaikki hyöty meni vain elitille. Hänen seuraajansa nyt sitten yrittää toimia vaikeissa tilanteissa. Hänelle välttämättä ole samaa karismaa kuin Chavezilla. Hän on joutunut siksi turvautumaan epädemokraattisiin toimiin lehdistä vapautta täytyy kunnioittaa ja opposition vapautta täytyy kunnioittaa. Ja kun seuraavat vaalit tulevat, kansainvälisten tarkkailijoiden täytyy mennä paikalle varmistamaan, että vaalit ovat oikeudenmukaiset ja se, joka on vallan, sitten ottaa ohjeensa tai ottaa käsinsä, kunnioittaa kaikkien oikeuksia ja parantaa köyhien olosuhteita niin, että hekin saavat jotain hyötyä maan rikkauksista. I'm so sorry. We... No niin, olen pahoillani. Meillä ei ole aikaa nyt ottaa enempää. Meidän täytyy jatkaa eteenpäin ja loppupuheenvuoron annan äh, komission jäsen Shemetalle. Kiitos äh, puhemies, arvon jäsenet. Johtopäätökseksi haluaisin, haluaisin toistaa puheenvuoroni pääasiat. Me tuomitsemme suvaitsemattomuuden ja väkivallan käytön. Olemme huolissamme siitä, että levottomuudet jatkuvat Venezuelassa ja olemme surullisia uhreista ja olemme huolissamme siitä, mitä siellä tapahtuu. On välttämätöntä, että viranomaiset varmistavat sen, että kaikki kansalaiset voivat hyödyntää sananvapauttaan kokoontumis- ja kokoontumisvapauttaan toimittajien täytyy saada harjoittaa ammattiaan vapaasti. Kansalaisten ja poliitikkojen täytyy kyetä tuomaan esiin näkemyksensä medioissa. Venezuelan ihmisten huolenaiheet ovat oikeutettuja ja samoin heidän oikeutensa myös osoittaa mieltään rauhanomaisesti. Hallituksen ja opposition tulisi pyrkiä jatkamaan rauhanomaista vuoropuhelua väkivaltaisuuksien lopettamiseksi. Kiitos. Kiitos, hyvät näistä herrat. Olen saanut kuusi päätöslauselma esitystä tämän keskustelun päätökseksi. Yhteiskeskustelu on nyt päätetty ja äänestys on tänään kello 12. Seuraava asiaistuslistalla on komission julkulausuma epäsuotuisten sääolojen seuraukset useissa jäsenvaltioissa.